näitä tärkeitä lainsäädännöllisiä asiakirjoja. Ja tässä suhteessa esittelen Sven Giegoldin nimissä fiskaalismietinnön, minkä puitteissa jäsenvaltioiden pitäisi päästä yli kansallista egoismistaan kansalaistensa hyödyksi. Fiskaalisohjelma on menestystarina. Se osoittaa niitä myönteisiä tuloksia, joita saadaan aikaiseksi kansallisten veroviranomaisten yhteistyön avulla. Sen perustamista lähtien fiskaalis on parantanut veroviranomaisten välistä yhteistyötä Euroopan unionissa. Se on edesauttanut kansallisia veroviranomaisia saavuttamaan tehtävänsä, joka on verojen kerääminen. Tästä syystä olemme siis ilahtuneita siitä, että esittelijä mietintöluonnos sai laajaa tukea eri poliittisista ryhmistä. Olemme ilahtuneita siitä, että enemmistö täällä ymmärtää, että tarvitaan lisää veroyhteistyötä, lisää budjettia ja parempaa avoimuutta itse ohjelmaan. Vain yksi tarkistus on esitetty huomispäivän äänestystä varten ja haluamme hyödyntää tätä mahdollisuutta pyytäksemme teidän tukeanne tälle tarkistukselle. Yhteinen rajoja ylittävä tarkastus on viimeinen lisäys rajoja ylittävän yhteistyöhön veroviranomaisten välillä. Tällaiset yhteiset tarkastukset ovat erittäin hyödyllisiä silloin, kun tarkastellaan oleskelulupakysymyksiä tai pysyviä verojärjestelyjä. Ja tässä suhteessa pyytäisimme teidän tukenne sille, että ne ottaisi mukaan fiskaalisen ohjelman. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä vie eteenpäin oikeudenmukaista verotusta kaikkien kansalaisten edun nimissä. Kiitoksia. Kiitoksia komission puolesta. Komission jäsen Oettinger, olkaa hyvä. Puhemies, Hyvät naiset ja herrat, edustajat, hyvät naiset ja herrat. Edustan tänä iltana kollega Moskovisia, joka on virkamatkalla Atenassa käymässä keskusteluja Ate- Kreikan hallituksen kanssa. Rouva edustaja Scott Cater, voin pyytää lähtemään terveiseni kollega Kigoldille ja esittämään hänelle kiitokseni erinomaisesta työstä tämän asian parissa. Edelleenkin kansallinen, kansalliset veroviranomaisemme ja Euroopan unioni kärsivät siitä, että aina ole riittävästi kapasiteettia, eikä ole aina riittävää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, ja sitä olisi edelleen rakennettava lisää. Tämä koskee siis sekä Euroopan unionia sisäisesti, samoin myöskin veronomaisten suhdetta kolmansiin maihin. Tästä kärsii tehokkuus, joka liittyy heidän työhönsä. Siksi kysymykset siitä, miten veropetosta, veronkierron välttämistä e, ja veronkiertoa voitaisiin veronmaksun välttämistä ja veronkiertoa voisi edelleenkin vähentää, ja miten voitaisiin soveltaa digitaalistamista e, ja uusia liiketoiminnan muotoja, miten niitä voitaisiin katsoa. Se on tärkeää. Ja meidän kansalaisemme ja yrityksemme niihin ei saa kohdistua tarpeetonta hallinnollista taakkaa. Nämä tekijät tuovat uusia tehtäviä, jotka koskevat kansallisten viranomaisten, veroviranomaisten toimintaa. Niiden tulisi kuitenkin voida keskittyä ydintehtävänsä, eli verojen keräämiseen, koska tästähän varat tulevat kansalliseen ja myöskin välillisesti EU-budjettiin. Fiskaalis on ohjelma, jota haluamme jatkaa. Tavoitteena on veropolitiikan ja veroviranomaisten toimintaa tukea operatiivisilla toimenpiteillä. Tarkoitus olisi käyttää IT-järjestelmiä, vaihtaa tietoa, joka liittyvät verotukseen ja, ja on hyväksi jäsenvaltioille, yrityksille ja kansalaisille. Se, että luodaan puitteet sellaisille toimijoille, joilla suojellaan sisämarkkinoita ja lisätään kilpailukykyä ja suojellaan unionin taloudellisia etuja, niin tämä uusi fiskalisohjelma sitten, joka myös on budjettipuitteissa vuoden 2020 jälkeen, se osaltaan tulee sitten edistämään sitä, että veronpetosta, veron kiertoa veromaksun välttämistä estetään ja torjutaan niin, että verotuksen oikeudenmukaisuus vahvistuu. Ohjelmaa täydennetään yhdellä tärkeällä lisätavoitteella, jonka tarkoituksena on helpottaa verohallintojen työskentelyä ja nykyaikaistaa sitä. Tässä fiskaalis asettaa käytännöllisiä välineitä käyttöön, jotka tarjoavat paremmat palvelut ja luovat vähemmän hallinnollisia tehtäviä kansalaisille ja muille verovelvollisille. Miten fiskaali sitten tämän voisi saavuttaa? Neljällä ohjelmaosalla. Ensinnäkin se, että lainetaan yhteistyötä edelleen verohallintojen välillä. Sitten, että tapahtuu optimaalista kokemusten vaihtoa ja parhaita käytäntöjä. Toiseksi, kiinnitetään huomiota innovaatioihin ja vastataan tätä kautta uusiin haasteisiin ja käytetään uuden teknologian mahdollisuuksia, kuten lohkoketjua. Kolmanneksi optimoidaan optimaali, optimaalista koordinointia niin, että kaikki ohjelman puitteissa toteutettavat IT-kehitykset, foorumit ja alustat toteutetaan tätä kautta ja myöskin sitten lopuksi investoinnit itse veroviranomaisiin, niiden työntekijöihin, koulutuksia, seminaaria, konferensseja, materiaalia koulutukseen. Juuri nämä toimenpiteet ovat erittäin tärkeitä ja niiden kautta verohallintojen henkilöstö – voi saada paremmin tietoa EU-viropoliittisista toimista ja valmistautua niin. Fiskaalis ei ole mitään uutta. Olemassa oleva ohjelma jo menneisyydessä ja nyt on saanut aikaan huomattavaa parannusta, lisäarvoa veroviranomaisille ja jäsenvaltioiden valtiovarainministereille, jotka pitävät sitä arvossa ja antavat sille tunnustusta. Yhteiset tarkastukset, asiantuntijaryhmät, kaikki nämä ovat palvelleet nimenomaan sitä, että saadaan tulot, tulosta rahoitukseen. Seuraavien <clears throat> rahoituksen aikana kokonaissumma olisi 270 miljoonaa euroa, jotta näillä rahoilla, tällä välineellä voidaan taistelua veronkiertoa ja veropetoksia vastaan vahvistaa edelleen. Kaiken kaikkiaan uskomme, että nykyaikaistettu fiskaalisohjelma on hyväksi Euroopan ja jäsenvaltioiden intresseille. Olemme iloisia siitä, että sekä parlamentissa ja neuvostossa, ja parlamentissa herra Kigoldin ansiosta perinoma, erinomaisen työn pohjalta on saatu myöskin aikaan se, että tämä mietintö hyväksyttiin Ekon valiokunnassa. Kiitoksia näistä edistysaskelista. Me lähdemme liikkeelle siitä, että ekokeskustelut ovat rakentavia ja kun edustaja alussa kysyi miksi artikla 116 ei käytetty, kun ajatellaan siinä, mitä komissio päätti vastauksena eilen, joka liittyy enemmistöön käyttämi, enemmistöpäätösten käyttämiseen tietyissä vero-oikeuden kysymyksissä. Silloin sanoisin, että mikähän väylä voisi olla se, joka voisi olla enlainen, että sen taakse saadaan enemmistö neuvostossa. Ja kollegani Moskovisi syvällisen pohdinnan jälkeen tulee siihen tulokseen, että 116 olisi neuvostossa sellainen, että se ei olisi niin menestyksekästä todennäköisesti, mutta tietysti kollegani Dombrovskis ja Moskovissa tulevat käymään välittömiä keskusteluja edustaja Kiikon ja muiden, muiden parlamentin jäsenten kanssa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt kaksi minuuttia budjettivaliokunnan puolesta. Edustaja Dossantos, olkaa hyvä. Sr. Presidente, permita-me em primeiro lugar que me dirija à senhora representante do, do relato. Paljon kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää, joka on tehnyt erittäin hienoa työtä ja haluaisin kiittää häntä hänen kanssaan. Tämä työ on jotakin, joka sujui hyvin budjettivaliokunnassa äänestystuloksemmekin myötä. Ja haluaisin kiittää myöskin yhteistyöstä, joka on ollut erittäin systemaattista ja positiivista valiokuntien välillä. Me olemme voineet kaikki nauttia tästä tilanteesta. Olen aivan vakuuttunut siitä, hyvä komission jäsen, että tämä ohjelma tulee tukemaan Euroopan unionin intressejä ja dialogia. Me saatamme, saamme nyt askeleen eteenpäin. Meillä on tarkoituksena tukea vero viranomaisten yhteistyötä. Tällainen yhteistyö voi olla aivan perustuvan luotoisen tärkeää, kun pyrimme välttämään verokiertoa ja pääomien kierrätystä. Me olemme esittäneet jonkin verran tarkistuksia. Kaiken kaikkiaan meidän tulee käyttää ulkoisia riippumattomia neuvonantajia, ottaa huomioon myöskin sukupuolinen jakautuminen tässä tilanteessa ja fiskaalissa ohjelma on jotakin, mikä äh, tukee äh, eurooppalaisia tulitoimien sisämarkkinoita, äh, tulee vähentämään kuluja. Tämä ohjelma tulee tekemään mahdolliseksi ähm, vuonna 2018 ottaa käyttöön riittävästi rahoitusta ja tässä yhteydessä meillä on mahdollisuus luoda ohjelma, joka tulee tukemaan veroviranomaisia kansallisella tasolla ja tulee parantamaan näiden viranomaisten välistä yhteistyötä, parantamaan henkilöstöresurssien käyttöä eh, ja eurooppalaista järjestelmää. On myöskin hyvä kiinnittää huomioon siihen, että me olemme pyrkineet löytämään verotuksen alla kompromisseja eri Euroopan jäsenmaiden välillä ja yksimielisyyssäännön poistaminen liittyy tähän. Se oli historiallisesti perusteltu seikka, mutta nyt olemme ylittäneet tuon vaiheen ja nyt konsensus tai enemmistöpäätös olisi ja talousrahaliton sisällä parempi vaihtoehto. Paljon kiitoksia. Jatkamme eteenpäin. Siirrymme nyt poliittisten ryhmien puheenvuoroihin EPPstä. Edustaja Stolojan, olkaa hyvä domnule președinte o să votez mâine pentru acest program. Kiitoksia, hyvä puhemies. Aion huomenna äänestää tämän ohjelman puolella. Tämä on ainoa eurooppalainen ohjelma, joka on todella suoraan kohdistettu jäsenvaltioiden veroviranomaisiin. Kysymys on ohjelmasta, joka tukee ja rahoittaa sellaista infrastruktuuria, jonka avulla veroviranomaiset voivat tehdä yhteistyötä paremmin. Ja kysymys on myös ohjelmasta, joka kykenee tuomaan yhteen eri asiantuntijatahot, jotta voidaan vaihtaa parhaita käytänteitä. Erityisesti arvostan fiskaalisohjelmassa sitä, että se on myös avoin sille, että siihen voivat osallistua ehdokasvaltioiden ja muiden kolmansien maiden viranomaiset. Se on äärimmäisen tarpeellinen väline, jos halutaan taistella verovilppiä ja petosta vastaan. Ja siitä syystä myös kolmansien valtioiden viranomaisten mukaan pääsy on tärkeää. Fiskalis ohjelman tähän asti, niin on ollut, toiminut erittäin hyvin. Mitään ongelmia ei ollut ja aion sitä ehdottomasti tukea. Omada ton sosialiston ja demokraton. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi SND-ryhmän puolesta äh, Edustaja Baye, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Fiskalisohjelma, joka me esitämme nyt äh, äänestyksiin tekee mahdolliseksi vuosina 2021-2027 vahvistaa ja helpottaa yhteistyötä jäsenmaiden välillä verotuksen äh, alalla erilaisten verotuksellisten erimielisyyksien jälkeen on aivan selvää, että on välttämätöntä jatkaa sellaisen ohjelman toteuttamista, joka tekee mahdolliseksi vaihtaa helpommin tietoja jäsenmaiden välillä, että voisimme vastustaa tehokkaammin veron kiertoa. Tämän ohjelman äh, talousarvio omistetaan ennen kaikkea äh, IT-rakenteelle, mutta myöskin äh, veroalan yhteistyölle ja viestinnälle, joka tekee mahdolliseksi viranomaisille vaihtaa turvallisella tavalla tietoja. Kuten komission jäsen sanoi SND-ryhmästä, me olemme ähm, ylpeitä siitä, että olimme mukana tämän mietinnön laatimisessa. Tämä tukee hallintoa, mutta myöskin luo enemmän yhteistyötä veroviranomaisten välillä esimerkiksi rahanpesussa ja veronkierrossa ja luonnollisesti tämä on jotenkin, mikä vaatii tehokkaan hallinnon. Meillä on nyt kaikki välineet, jotka tekevät mahdolliseksi verotuksellisen oikeudenmukaisuuden. Sven Gigoldia haluaisin vielä lopuksi kiittää erittäin hienosta työstä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Pakke, yksi minuutti ECR, olkaa hyvä. Fiscalis gaat over eh, events, trainingen, uitwisseling voor meer dan... Fiskaaliksessa on kysymys yli 30 veronimaista ja niiden yhteistyössä Euroopassa. Hyvä yhteistyö näiden välillä on äärimmäisen tärkeä Euroopan unionille. Se on myös tärkeä Flanderille. Se on ikään kuin Erasmus-ohjelma veroviranomaisille. Tämänhetkinen ohjelma jatkuu vuoteen 2020 asti ja sen seuraaja vuoteen 2027 asti ja sitä tuemme. Mutta komission ehdotuksessa, kun katsotaan seuraavan periodin budjettia, niin se nostetaan 22 prosentilla, jos otetaan huomioon eh, eh, Brexit. Ja eh, parlamentti lisää siihen vielä 11 prosenttia. Kuitenkin kaikki ehdotukset tässä ovat vasemmiston ehdotuksia ja me emme niitä kaikkia tue. Se, että keskitytään kolmansiin maihin, ei ole kestävä ratkaisu. Mehän olisimme halunneet enemmän hallinnollista yksinkertaistamista sen sijaan, että meillä on kaikenlaista uutta valvontaa ja raportointia. Ja toivottavasti neuvoston kanssa neuvoteltaessa tämä tästä vielä paranee. Kiitos. Kiitoksia. Näin pääsimme poliittisten ryhmien puheenvuorot päätökseen. Seuraavaksi edustaja Rosati, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen. Yksi tämän parlamentin prioriteeteista tällä loppua lähentyvällä vaalikaudella on ollut veropetoksen, veronkierron, veronmaksun välttämisen torjuminen. Mitä me olemme havainneet eh, eri valikuntien työssä, erityis- ja tutkintavalikuntien työssä, on ollut, että yhteistyö kansallisten, kansallisten veroviranomaisten ja kesken ei ole ollut aivan asianmukaista eikä ole vastannut täysin vaatimuksia niin, että tämä torjuva työ olisi tehokasta. Ja tästä syystä minä pidän hyvänä tätä fiskalisohjelmaa samoin kuin mietintöä siitä. Haluaisin onnitella Sven Giegoldia, joka ei valitettavasti ole paikalla, mutta äh, rouva Scott Keitoa myöskin on kiitä häntä tärkeästä panoksesta. Ja äh, ilman teknisiä äh, teknistä ohjelmaa, jonka kautta tuetaan kansallisen viranomaisen, että voit vaihtaa tietoja, vaihtaa hyviä käytänteitä – ja myöskin niin, että voidaan panna toimeen asianmukaisesti IT-teknologiaa, ei teron, veron, äh, petosten verokirjon torjunta olisi ollut niin tehokasta. Pidän hyvänä ohjelma oli myös sen puolesta, että rahoitusta kasvatetaan 300 miljoonaan euroon. Minusta se on vähimmäissumma, jolla tämä ohjelma saadaan tehokkaaksi. Miettikääpä sitä vain, minkälaisia etuja voidaan saada tästä. Miljardeja euroja hukataan veron kierron vuoksi jatkuvasti. Tämä ei ole mikään suuri hinta siitä, että nämä rahat saadaan jäsenvaltioiden verokirstuihin. Tämä on ohjelma, joka tarvi, ansaitsee tukea, ja minä olen sen, ainakin meidän poliittisen ryhmämme sisällä sen puolesta, että tuetaan tätä. Kiitoksia. Edustaja Van den puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, vuosittain saadaan nähdä, miten miljardit verotuloja menevät hukkaan verovilpin vuoksi. Voitot, jotka tehdään yhdessä jäsenvaltiossa, kaiken maailman monimutkaisten rakennelmien kautta siirretään veroparatiisiin. Sitten erilaiset äh, karusellijärjestelyt edesauttavat myös tätä. Ja nämä rahat menevät siis ohi myös eri kansallisilta viranomaisilta. Ongelma on yhä tärkeämpi. Globalisointi ja digitalisointi heikentää myös rajojamme. Yritykset mm, kauppaavat tavaroitaan kautta maailman, mutta veroviranomaisemme työskentelevät edelleenkin saarekkeella. Sopimukset tekevät verottamisen helpoksi, mutta valvonta yli rajojen on paljon hankalampaa. Moni kansallisten yritysten valvonta vasta onkin hankalaa. Ja eurooppalaisella tasolla tämä on kuitenkin äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy tarjota mahdollisimman paljon tietoa veron viranomaisille, jotta nämä kykenevät toimimaan. Ja meidän täytyy tuoda ne pois eristyksistä ja saada näiden kansallisten saarkkeiden välille yhteys. Rajoylittävän verorikollisuuden torjuminen merkitsee sitä, että meidän täytyy investoida enemmän veroviranomaisiin. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε. Kiitoksia. Näin pääsimme puhujalistan päätökseen. Nyt siirrymme puheenvuoroihin immon. puhujalistaa. Minulla on yksi puheenvuoropyyntö. Edustaja Maria olkaa hyvä. Herra puhemies, veron kiertoveron maksun välttäminen ja veropetokset ovat asioita, jotka ovat esillä. Ja se merkitsee sitä, että vuosittain hukataan, menetetään miljardeja euroja. On järjestelmiä, jotka me tunnemme, on erilaisia karuselijärjestelmiä, on petoksia, mutta Euroopan unioni on hiukan myöhässä. Se on suvainnut tätä, se ei ole torjunut näitä petoksia, oli miksi Falchanin lista, mutta sen pohjalta ei nähty mitään todellisia tuloksia, eivätkä huhut Luxemburgista johtaneet minkälaiseen konkreettiseen. Tämä merkitsee sitä, että lainsäädäntöä pitää muuttaa. Monikansallisten yritysten täytyy maksaa verot siellä, missä ne myöskin saavat voittonsa. Tätä kautta pitää sitten sulkea porsanreijät ja fiskaalishanke täytyy panna toimeen. Hyviä käytänteitä täytyy olla ja myös toimenpiteitä, joilla voidaan torjua petosta, mutta, mikä kuitenkin on kaikkein tärkeintä, lainsäädäntöä täytyy muuttaa, koska lainsäädäntö mahdollistaa sen, että on olemassa porsaanreikiä ja silloin monikansalliset yritykset voivat käyttää erilaisia kolminkantasuhteita. Paljon kiitoksia. Näin pääsimme puheenvuorot ilman puhujalistaa päätökseen. Nyt komission puolesta komission jäsen Oettinger, olkaa hyvä. Herr Präsident. Puhemies, hyvät näistä herrat, edustajat, voin todeta, että hyvin pitkälti tästä alussa valitsee yksimielisyys työstä, jota esittelijä herra Giegold on tehnyt, ja myös ehdotuksesta, jonka komissio on tehnyt siitä, että jatketaan fiskaalisohjelmaa ja että menneen hyviä kokemuksia tulevaisuudessa sovelletaan mahdollisimman optimaalisesti. Te puhuitte komission budjettiehdotuksesta. Me ehdotamme siis tällä hetkellä seuraavalle seitsemälle vuodelle 270 miljoonaa euroa. Me katsomme, että se on riittävää. Totta kai enemmänkin rahaa voidaan käyttää järkevällä tavalla. Kysymys on kuitenkin siitä, että on erilaista eh, informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa, jota täytyy käyttää ja ohjelmistoja. Mutta tämä on nyt se summa, jonka puolesta tulemme taistelemaan. Emmekä halua mitään leikkauksia tähän, koska tällä tavalla voidaan veroviranomaisten yhteistyötä, eh, veropetosten, veronkierron, veromaksun vält- syrjittämisen torjuntaa jatkaa niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasalla optimaalisesti. Kiitoksia laajasta tuesta. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Ja seuraavaksi edustaja Scott Keito, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. I won't spend much... Kiitoksia puhemies. Minä en nyt 116 artiklasta tämän pitempään keskustelua ymmärrän, mikä kysymys on, mutta täytyy sanoa, että koska parlamentti on tehnyt kovasti töitä verokysymysten parissa, me olemme pettyneitä siihen, että edistys on näin hidasta. Ja meillä on tunne, että luottamus on murtunut Euroopan toimielinten ja kansalaisten välillä, ellei me voi taata sitä, että rikkaat yritykset ja henkilöt maksavat veronsa. Me tarvitsemme todellakin parempaa yhteistyötä jäsenmaiden välille, että näin voi tapahtua. Tässä tapauksessa täytyy todeta, että näin Paljon kiitoksia harvoin saa näin vähästä työstä, joten kiitokset teille ja välitän sananne Svenille. Hän haluaa kiittää kaikkia kollegoja erittäin hienosta yhteistyötä, jota on tapahtunut valiokuntien tasolla ja ympäri eri poliittisia ryhmiä täällä parlamentissa. Toivottavasti seuraavan samanlainen tuki toteutuu huomisen äänestyksessäkin ja toivottavasti pääsemme toimielten väliseen neuvotteluun heti ensi viikolla. Paljon kiitoksia ja välitän kiitoksen Sven Gigoldille. Kiitos. Näin pääsemme tämän keskustelun päätökseen. Äänestys tapahtuu huomenna. Ja seuraava asia esityslistallamme on äh, Bodil Valeron mietintö koskien perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamista. Edustaja Valero, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggor, övriga Hyvä puhemies, haluan aloittaa kiittämällä kaikkia eri organisaatioita, olen saanut tavata, poliittisia järjestöjä ja sihteeristöä erinomaista yhteistyöstä. Tämä on tärkeää työtä, jota olemme yhdessä hoitaneet. Olen ilahtunut siitä, että olemme saaneet hyvin laajan yhteisymmärryksen aikaiseksi valiokunnassa. Ajat ovat vaikeat Euroopassa, jossa omien arvojen kunnioittaminen on vaikeaa. Meidän täytyy toimia myös lehdistönvapauden, ilmaisunvapauden ja vähemmistövapauksien puolesta. Jotkut hallitukset ajattelevat, että meidän tulee vain äänestää demokratiassa tietyin väliajoin, mutta perusoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on olenne osa sitä. Meidän yhteiskunnassamme on riippumattomat tuomioistuimet ja niiden tuloksia täytyy kunnioittaa. Tasa-arvo täytyy taata ja yksittäisiä henkilöitä ei saa suosia Pavel Adamovic Gdanskissa Puolassa murhattiin äskettäin. Se oli kosto hänen puoletaan kohtaan, sanoi tekijä. Häntä oli uhkailtu jo aiemmin ja hän oli ilmaissut tämän uhkan, mutta viranomaiset eivät ole halunneet toimia. Gdanskin pormistari oli maahanmuuttajien kannalla ja toimi heidän puolestaan. Pelkästään yhden vuoden aikana Kolme journalistia, jotka ovat paljastaneet korruptiota, on murhattu Euroopan maissa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Maltalla. Unkarissa pääministeri Orbania on syytetty siitä, että hän rajoittaa vapaata ilmaisuvapautta korruptiosta ja siitä, että akateemista vapautta on rajoitettu ja vähemmistöjen ihmisoikeuksia on suljettu. Puolessa on 13 lakiehdotusta, joita komission mielestään eh, vaarantavat poliittisen toiminnan maassa ja hyvin usein on erotettu tuomareita ilman mitään syytä. Tämä luettelo on hyvin pitkä. Siitä syystä tarvitsemme vahvan ohjelman arvoiksi ja oikeuksiksi. Parlamentti ehdotti huhtikuussa 2018, että tukiohjelma, joka kohdistuu kansalaisyhteiskuntaa EU-ssa, luotaisiin aivan kuten tuemme tämänkaltaisia organisaatioita EUn rajojen ulkopuolella. Siitä syystä kannatamme komission ehdotusta, mutta emme voi hyväksyä sitä, että aivan uusi toiminta-alue, siis nämä arvot ja oikeudet otettaisiin mukaan siihen, varsinkin kun tilanne on se, että olemassa olevat ohjelmat on nyt jo alirahoitettuna. Siitä syystä tarvitsemme voimakkaasti lisättyä budjettia ja arvojen ja oikeuksien täytyy olla oma osionsa. Meidän täytyy saada näin lisätukea kansallisyhteiskunnalle ja ruohonjuurijärjestöille. Tavoitteena on viedä eteenpäin demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta tasa-arvoa, oikeuksia, syrjimättömyyttä ja vahvistaa integrointia äh, sukupuolen näkökulmasta katsottuna. Meidän täytyy samalla viedä eteenpäin ilmaisuvapautta, monimuotoisuutta, yhteiskunnan läsnäoloa, torjua väkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ensisijassa siis täytyy näitä ongelmia pyrkiä, ennaltaehkä, pyrkiä ennaltaehkäisemään ja siitä tässä on kysymys. Siinä ovat mukana jäsenvaltiot, kansalaisyhteiskunta, kunnat, alueet, ja muut järjestöt, meidän täytyy myös pyrkiä korjaamaan niitä ongelmia, joita meillä on edessämme. Siitä syystä ehdotamme, että meillä tulisi mahdollis- olla mahdollisuus, jossa komissio tietyissä tapauksissa voi sellaisissa maissa, joissa rikkomusmenettely on käynnistetty, toimia – ja se voisi käyttää erilaisia menettelyitä, jotta voitaisiin silloin, kun kysymys on nopeasta ja vakavasta tilanteen huononnemisesta tietyssä jäsenvaltiossa. EU-jäsenyys velvoittaa. Artiklassa 2 sanotaan, että union täytyy rakentua arvio, arvoihin, jotka kunnioittavat oikeusvaltioperiaatetta, ihmisen arvokkuutta, vapautta, solidaarisuutta, mukaan lukien vähemmistöjen oikeuksia. Nämä ovat yhteisiä arvoja jäsenvaltioille yhteiskunnassa, jota kuvailee monimuotoisuus, syrjimättömyys, sallivuus ja ajatus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Se on perustavanlaatuinen osa tätä uutta ohjelmaa. Η επόμενη ομιλήτρια ήταν η κυρία Πιετικάινεν. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi valiokunnasta Sirpa Pietikäinen on puheenvuorossa. En kuitenkaan näe häntä salissa, joten edustaja Guillaume, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Paljon kiitoksia puhemies. Euroopan unioni äh, on kokenut äh, nationalismin syrjimisen ja euroskeptisuuden nousun Tämä asettaa kyseenalaiseksi yhteenkuuluvaisuuden tunteemme ja demokratian perusperiaatteet. Ne tulee eurooppalaiseen dialogiin ja yhteisymmärryksen kasvattamiseen on aivan välttämätöntä luoda tämä ohjelma ja suoda sille riittävä ähm, budjetti sen tehtävien tasalla. Haluaisin kiittää siitä, että me olemme nyt tukeneet tätä kunnianhimoista äh, ohjelman perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamista. Meillä on vuosina 2021-2027 miljoonaa euroa, jotka on kohdistettu inklusiivisen kansalaisuuden tukemiseen järjestöille, jotka tukevat sitä tai tukevat eurooppalaista yhteistä muistoa. Tämä on ennen kaikkea symboli neuvosto voi luottaa siihen, että Euroopan parlamentti tulee vahvasti tukemaan erilaisia ruohonjuuriverkostoja kaupungeissamme tai mm, alueellamme. Kaikki tämä johtaa siihen, että meillä on monimuotoisuutta ja vahvaa demokratiaa. Kiitoksia. Kiitoksia, varapuhemies Guillaume. Nyt äh, antaisin äh, Vera Jourovaalle komission puolesta puheenvuoron. Olkaa hyvä at a time. Puhemies, hyvät jäsenet, aikana, jolloin eurooppalaiset yhteiskunnat kohtaavat ääriilmiöitä, radikalisoitumista ja jakautumista, on tärkeämpää kuin koskaan edistää, vahvistaa ja puolustaa oikeudenmukaisuutta, oikeuksia ja EUn arvoja. Tästä syystä komissio on ehdottanut uutta perusoikeuksien arvojen ohjelmaa, jonka tavoitteena on ylläpitää avoimia ja osallistavia yhteiskuntia. Tämä on osa uutta rahastoa yhdessä oikeuksien ohjelman kanssa. Ajatellen mandaattia tuleviin neuvotteluihin ja ohjelmaa, Euroopan parlamentti osoittaa jälleen kerran, että se voimakkaasti tukee oikeuksien arvojen tukemista ja se on sitoutunut etenemään näissä neuvotteluissa. Minä pidän hyvänä tätä kunnianhimoa ja tuen sitä. Uusi ohjelma jatkaa avaintoimien rahoittamista, kuten sukupuolten tasa-arvon edistämistä, syrjinnän vastaisuutta, lasten oikeuksia, väkivallan torjumista ja kohdistuu naisiin, rasismin torjuntaa ja muita arvoja ja prioriteetteja. Se tulee jatkamaan menestyksestä toimia, joita on ollut kansalaisten Eurooppa-ohjelmalla, etenkin ystävyyskaupungeissa toiminnassa, kansalaisyhteiskunnan hankkeiden muodossa ja tätä kautta kansalaiset voivat suoranaan osalli- olla yhteydessä ja tekemissä Euroopan kanssa. Uuden ohjelman tarkoitus on myös tukea rohkaista aktiiviseen osallistumiseen demokraattisemman unionin rakentamiseksi, samoin myöskin tietoisuuden lisäämiseksi eh, oikeuksista ja arvoista. Komission katsoo, että parlamentin ilmaisema eh, kanta, kansalaisjärjestöjen roolista siinä, että ne tukevat ja puolustavat oikeuksia arvoja, on eh, asia, joka on tunnustettu korkeimmalla mahdollisella tasolla yleisessä tavoitteissa. Hallitusten kansallisella tulee olemaan edelleenkin avainrooli tulevan ohjelman toimeenpanossa. Samaan aikaan oikeuksien ja arvojen ohjelma yhdistää hyvin paljon eri edunsaajia kansalaisjärjestöjen ohella esimerkiksi tasavertaisuusorganisaatioita, asiantuntijoita, paikallisia ja alueellisia viranomaisia, museoita, akateemisia toimijoita. Ja tasapainoa todellakin tarvitaan, jotta voidaan kunnioittaa ohjelman monimuotoisuutta ja niitä politiikkoja, joita se palvelee. Perusoikeuksien arvoinohjelma on yhteydessä oikeuksien ohjelmaan ja myöskin enemmän myös oikeusvaltiomekanismiin ja komissio on huol- laatinut tämän niin, että selkeästi määritellään vaikutusala, jotta voidaan kehittää synergiaa ja välttää päällekkäisyyttä. Tämä on avainkysymys meidän tulevassa keskustelussamme. Ja luonnollisesti on yhtä mieltä siitä, että rahaa pitäisi olla enemmän, rahaa jolle koskaan tarpeeksi. Mutta kuten tiedätte, neuvottelut budjetista jo olivat sellaisessa tilanteessa, jossa todettiin, että varoja on vähemmän, vaikka prioriteetteja on enemmän. Samaan aikaan kuitenkin haluan todeta, että ohjelmat, jotka juuri mainitsin ja, ja joiden päätavoitteet kuvasin, voidaan toteuttaa niillä varoilla, jotka on tarkoitus käyttää Euroopan sosiaalirahastoon, jossa tulee olemaan rahaa sosiaaliseen e, integraatioon, todennäköisesti myös uuteen horisonttiohjelmaan sorittamassa myöskin rahaa tutkimukseen, joka on yhteydessä eh, arvoihin ja tavoitteisiin, jotka meillä olet mielessämme tässä keskustelussa. Uskonkin, että vaikka rahaa on vähemmän, voimme saada enemmän aikaan. Kiitos. Thank you very much, Commissioner. Grazie. E Kiitoksia komission jäsen. Nyt juuri valiokunnan puolesta edustaja Kaufman. Yksi minuutti, olkaa hyvä. non vedo l'onorevole kaufmann che avrebbe dovuto intervenire a nome della commissione giuridica. Se... oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta edustaja Kaupman voi käyttää puheenvuoron myöhemmin, jos pääsee paikalle. Nyt siirrymme poliittisten ryhmien puolu- puheenvuoroihin. EPP-ryhmän puolesta edustaja Boni, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, pani komisarz. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä komission jäsen. Me olemme saaneet suuren edistysaskeleen aikaan. Olemme kolminkertaistaneet ähm, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman rahoituksen kahteen miljoonaan. ja meillä on erityinen 850 miljoonaa euroa vastaava pilari, joka ähm, suunnataan paikallisiin toimiin. Meillä on hyvin yksinkertaiset perusperiaatteet, ei liikaa byrokratiaa ja avoimuus maksuissa periaatteena. Meillä on myöskin luotu yhteis, yhteyspisteitä. Tässä tasapuolisuus on avainsana. Jos hallinnot ovat vihamielisiä kansalaisyhteiskunnan järjestöjä tai toimijoita vastaan, ne eivät pääse vaikuttamaan rahoituksen jakamiseen. Meillä on 5 ähm, prosenttia rahoituksesta äh, suunnattu nimenomaan kansalaisyhteiskunnalle siellä, missä äh, perusarvoja on rikottu. Meidän täytyy ottaa mukaan myöskin ne, jonka, joiden äh, mielipiteet ovat erilaisia kuin omamme. Tarkoituksena on tukea eurooppalaisia arvoja, tässä kyseessä on kansalaisten osallistuminen, syrjimättömyys, oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen. Nämä ovat meidän demokratiamme pohjaa. Tällä tavoin pääsemme pitkälle ja saamme vahvistettua yhteiskuntiamme. Vahva kansalaisyhteiskunta on ainut ratkaisutilanteessa, jossa eräät jäsenmaat haluavat kaapata vallan ja olla autoritaarisia. Kiitoksia. Paljon kiitoksia seuraavaksi edustaja Kienge, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Se, että investoimme Euroopan unionin perusarvoihin ja oikeuksiin, kansalaisiin ja tasa-arvoon, merkitsee sitä, että äh, investoimme sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen ja kohesioon. Meidän täytyy ajaa kansalaisuuden käsitettä, ähm, kansalaisten demokraattista osallistamista. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on nyt uusi väline käsissämme. Voimme jatkaa sen avulla rasismin ja xenofobian vastaista taistelua, vihan vastustamista, naisiin kohdistuman väkivallan ja syrjinnän vastustamista inklusiivisemman Euroopan puolesta. Mutta nyt enemmän kuin koskaan meidän täytyy pyrkiä puuttumaan kaikenlaiseen syrjintään ja vihaan. Sitä Väkivaltainen poliittinen ilmapiiri ruokkii ja kaikkein haavoittuvaisimmat henkilöt kärsivät tästä eniten. Meidän täytyy ymmärtää, että demokraattinen kansalaisyhteiskunta ei voi rahoittaa itse itseään. Ja tästä syystä me olemme luoneet hyvin suuren rahoitusosuuden, olemme moninkertaistaneet sen rahoituksen kansalaisyhteiskunnan toimijoille, jotka pyrkivät tukemaan kansalaisia ja nuorten tukemiseksi me haluamme tukea monimuotoisuutta ja arvojamme, niitä, jotka ovat yhteisen eurooppalaisen hankkeen taustalla. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta. Edustaja Jurek, olkaa hyvä, yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Eurooppalaiset arvot. Boni puhui eurooppalaisista arvoista. Kulttuuri, seksuaalinen suuntaus, homofobian, muukalaisvihan torjunta. No, paljon puhutaan, mutta ei kukaan puhu kristettyihin kohdistuvasta vihasta. Vuonna 2017kin nähdään, että meillä on valtavasti esimerkkejä tämänkaltaisesta vihasta kun puhuttiin perusoikeus vuosikertomuksesta. Siinä 11 kappale koskee vihaa, joka kohdistuu muslimiin, mutta entäpä nyt kristittyihin kohdistuva viha? Entäpä se halveksunta, joka kohdistuu meidän uskonnolliseen perintöömme? Sehän on yksi meidän arvoistamme, mutta kukaan ei puolusta sitä. Minua huolettaa kovasti se, että tämä väline, tekee EUsta demokratian, jota hallitaan ylevältä. Liberaalissa demokratiassa, kuten Orban toteaa, Paljon kiitoksia seuraavaksi NF-ryhmän puolesta edustaja Lancin yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma eh, pyrkii eh, tärkeisiin eh, tavoitteisiin, kuten esimerkiksi ihmisarvon tukemiseen, tasa-arvoon, oikeuksien tukemiseen. Nämä ovat yleviä ajatuksia, mutta kuitenkin tässä on unionille tyypillistä monitulkintaisuutta. Olemme nähneet, että viime kuukaudet ovat olleet aivan erilaiset kuin koskaan ennen kansainvälisesti ja nyt meillä on hyvin paljon ristiriitoja Euroopassa. Tämä ohjelma on jotakin, minkä pitäisi ennen kaikkea tukea ihmisiä, tukea kansalaisjärjestöjä. Me olemme kuitenkin nähneet, kuinka paljon häikelemättömyyttä esiintyy kuten esimerkiksi meillä on sellaisia järjestöjä, jotka tukevat ihmissalakuljetusta Espanjan rannikoilla. Meidän todeta tässä yhteydessä, että parlamentti ei saa aina tukea tällaista moraalisesti arveluttavaa toimintaa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Sosnitz. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Pisaliste państwo do, do, do tej... E- niin, kirjoititte, hyvät naiset ja herrat, tähän direkt direktiiviin erilaisista arvoista, jotka ovat ristiriidassa. Ei voi olla vapautta ja tasa-arvoa yhdessä. Asiakirjassa ovat keskenään ristiriidassa. Ihmiset ovat erilaisia. Heillä on eri taitoja, eri kykyjä, eri arvojakin. Ja tämä aiheuttaa eriarvoisuutta. Tasa-arvoa voi saada vain keskitysleirissä. Teidän pitää päättää, haluatteko vapautta vai tasa-arvoa. Jos haluatte vapautta, ilmaisuvapautta. Eilen te lisäsitte rangaistuksia jälleen Euroopan parlamentin jäseniä kohtaan, jotka puhuvat täällä parlamentissa, joten ne pitää päättää, minkälaista vapautta haluatte itselleni ja kaikille. Haluatte demokratiaa, mutta kuitenkin torjutte sinisten korttien käytön. Yhä harvemmat ihmiset haluavat osallistua ja, ja tämä on ainoa vapaa elementti, ylipäätään tässä keskustelussa monet eivät halua enää hyväksyä sinisiä kortteja minulta, ja tämä on tällaista demokratiaa, jollaisena te sen näette. Niin, Kiitoksia seuraavaksi edustaja Kudrytska, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. jeszcze kilka Kiitoksia, hyvä puhemies. Muutama vuosi sitten kukaan ei olisi arvannut, että meidän perusarvojamme tarvitsee suojella EU:ssa. Populismi kuitenkin tuhoaa vallanjaon ja oikeusvaltioperiaatteen jäsenvaltioissa, mikä merkitsee sitä, että tämän kaltaiset ehdotukset ovat välttämättömiä. Komission ehdotus ei ollut riittävän kunnianhimoinen ja siitä syystä minusta on hyvä, että Libe on kolminkertaistanut summan, sillä tavoitteet ovat kiireellisiä, siitä syystä se on hyvä. Tämä ohjelma ottaa käyttöön arvojen ja oikeuksien ohjelman ja artikla 7 koskee demokratian kohdistuvia rikkomuksia. Tässä ohjelmassa on kuitenkin kyse ennaltaehkäisystä. Tämä on järjestelmällinen ratkaisu, jonka avulla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa demokratian perustana. Katsotaanpa vaikka Puolaa esimerkkinä. Siellä kansalaisyhteiskunta on ollut erittäin aktiivinen ja se on ainoa syy, miksi demokratia siellä on ylipäätään pysynyt hengissä. Tämä tulisi kaiken mahdollista sen, että me ymmärrämme arvojamme paremmin. Paljon kiitoksia edustaja Kudrytska. Lopes Aguilar, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies Kastado. Komission joudava Euroopan unionista on enemmän kuin koskaan tuon sen perusokarissa, mutta ennen kaikkea – Tämä johtuu asenteista ja käytännöstä, joka on erittäin Euroopan vastaista, joka on nousemassa esille kaikkialla Euroopassa. Siksi on tärkeää, että tämä Euroopan parlamentti ottaa myönteisen kannan välineeseen, joka edistää eurooppalaisia arvoja ja e, ottaa huomioon ne yhteiskunnan osat, jotka pyrkivät sitoutumaan tähän Euroopan rakentamiseen. Ja on tärkeää, että luodaan tälle riittävästi rahoitukset myöskin monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ja siksi on tärkeää siitä, että on myöskin sitouduttu puolustamaan Eurooppaa, niin kuin tänä kuulimme, tästä kuulimme eilen Espanjan pääministerin puheessa. Mm, Euroopan ei ole millään tavalla muuta kuin, että Eurooppa voitaisiin puolustaa jotenkin Eh, kuviteltuja vihallimiesiä vastaan, kuten erimäiset maahanmuuttajat tai vastaavat, ei vaan, että Eurooppaa puolustetaan ennen kaikkea todellisia vihollisia vastaan, joita ovat mukalaisvihaisuus, vihamillisyys, vihapuhe ja solidaarisuuden puute. Ja se, että on tärkeää todellakin tukea tätä eurooppalaista välinettä, joka, koko, joka saa koko parlamentin tuen, se saa täyden tuen sosiaalista ja demokraateilta tässä parlamentissa. Kiitos. Paljon kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Voit, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja, danke, president. Ein starkes program. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämä on tärkeä vahva ohjelma arvojen oikeuksien puolella. Ja Euroopan unionissa se merkitsee tietysti sitä, että se täytyy käytännössä täytäntöönpanna kaikissa jäsenvaltioissa. Esittäisin ajankohtaisen esimerkin. Henkilö on joutunut vankilaan siitä, että hän on esittänyt oman näkökulmansa vuonna 2015. Häneltä jouduttiin amputoimaan vasen jalka ja toinen jalka myöhemmin polveen asti Kymmenes ensimmäistä tähän vuoteen mennessä hän on ollut kuntoutuksessa Brandenburgissa. Mutta ö, vartija jätti usein oven auki hänen mokuusaliinsa. Tämä on tämänhetkinen tilanne, se on minusta järkyttävä. Ja tämä on mahdollistettu Ja tämä henkilö, joka on amputoitu monemmista jaloista, joudutaan nyt kiinnittämään käsiraudoin sängyn. Ja hän... Tätä en lainkaan voi ymmärtää, jos puhutaan arvoista ja oikeuksista. Paljon kiitoksia edustaja Voit. Täällä on sinisen kortin kysymys teille. Edustaja Epitidiokselta, otatteko sen vastaan? Kyllä. Minä haluaisin kiittää teitä siitä, että hyväksyitte sinisen kortin. Ja Meillä on siis seuraava kysymys teille. Tämä epäinhimillinen tapaus, jonka juuri mainitsit, joka on todellakin loukkaus humanismia kohtaan. Onko me jotakin sellaisia, joista Saksan ihmiset ovat tietoisia? jos näin on, miten he ovat reagoineet tähän? He vaikenevat tästä. Saksassa tämä ei ole mikään yksittäistapaus. Myös 90-vuotias Rova Ursula Hoffenbeck on myöskin pidätetty mielipiteen ilmaisusta. Yli tuhat patriottia on otettu kiinni vapaan mielipiteen ilmaisun vuoksi. Ja näin on jopa tapahtunut Kreikassa, kun he esiintyivät kansassa parlamentissa. Minun käsittääkseni kaikke, kaikkialla Euroopassa meidän tulisi kiinnittää tähän huomiota. Ja adesso la parola all'onorevole E Paljon kiitoksia edustaja Shoidrova. Puolitoista minuuttia, olkaa Pova, pane Foit, ale vitadin. Paljon kiitoksia. Edustaja Voit, ei teidän täytyy olla hiljaa. Ei teidän täytyy olla hiljaa tai vaiennettu. Siksi Euroopan parlamentti on tärkeä. Meillä on vapauksia Euroopan unionissa ja siksi te voitte vedota niiden henkilöiden puolesta, jotka sen tarvitsevat. Minä olen vastannut siihen, mihin edustaja Sosniets juuri viittasi. En nyt voi uskoa, että te tuotte epätasa-arvon esiin ja sanotte, että tasapuolisuus tekee sen mahdottomaksi tai vapauden. Jos olisitte kristitty, tietäisitte, että meidän pitäisi tasapuolisuutta kaikilla tasolla tukea sekä kansallisella että eurooppalaisella. Ja tietenkin perusoikeuksien arvojen ohjelma on jotakin, mitä me tarvitsemme. Kansalaiset äh, tulee ottaa huomioon ja luonnollisesti me tuimme tätä valiokunnassa. Me tuimme myöskin äh, ohjelman budjetin kasvattamista. Euroopan äh, perusoikeuksien perusoikeuksia tukeva kansalaisten Eurooppa-ohjelma ei ole kyllin hyvin tunnettu. Ja se ei tue kyllin äh, laadukkaita hankkeita, erityisesti kaupungeissa kaupungit. Äh, suuret ja pienet sellaiset äh, tarvitsevat näitä hankkeita ja Öö, niiden tuntemusta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Täällä on teille kysymys. Edustaja Sosnierts, otatteko sen vastaan? Olkaa hyvä, edustaja Sosnierts. Ja chciałbym się upewnić, czy dobrze rozumiemy, czy pani... Niin. Ymmärsinkö oikein, mitä kysyitte? Tiedättekö, että on ero eri arvo, tasa-arvon ja tasa, tasa, yhtäläisen oikeuksien välillä, yhtäläisen mahdollisuutensa. Tasa-arvo merkitsee sitä, että meillä kaikilla on samat mahdollisuudet. Nämä ovat ristiriitaisia, kun jotkut ihmiset kenties ansaitsevat enemmän ja jotkut vähemmän. Jos halutaan tasavertaista, silloin täytyy veri joltakin, mistä ja pois ja antaa sitä muille. Tämä on ristiriitaista näiden tasaisten arvojen kanssa. Poslouchala, pane kollego, valmi dobře. Minä kuuntelin teitä ja minä kiinnitin huomiota teidän puheenvuoroonne. Ja minä olen sitä mieltä, että tasapuolisuus lain edessä, samanarvoinen kohtelulain edessä ja tasa-arvo ovat samat kaikille. Ne ovat tärkeitä kaikille. Meidän pitäisi myöskin pyrkiä siihen, että kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet. Paljon kiitoksia. Edustaja Ward, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. EU rights and value. EUn arvot ohjelma on yhä tarpeellisempi tänä päivänä. Ne perustavanlaatuiset oikeudet, jotka ovat eurooppalaisen demokratian taustalla, niitä ei saa pitää itsestäänselvyytenä. Hyvin usein tuen ohjuuritason hankkeita tai EU rahoittaa. Näitä tarvitaan, jotta voidaan varmistautua, että oikeusvaltioperiaate, monimuotoisuus ja sallivuus ovat periaatteita, joita me voimme hyväksyä ja ne parantavat kansalaisuutta kautta Euroopan. Tänä päivänä saadaan selkeästi nähdä, miten kansalaisyhteiskunta rappioituu Unkarissa. Oikeusvaltioperiaatetta vastaan hyökätään ja kriminalisoidaan eh, pakolaisjärjestöjä. Lainsäädäntö Puolassa on myös yhtä huolestuttavaa. Demokraattiset arvot ovat arvoja, joita täytyy tukea ennen kaikkea kansalaisten toimesta. Minä tuen tarkistuksia, joiden avulla demokraattinen osallistuvuus on osa eurooppaista kansalaisuutta. Ruohonjuuritason hankkeet, jotka rohkaisevat osallistumista eurooppaisen demokratian, de- vahvistaa sitä demokraattista prosessia, joka liimaa EUn yhteen. Meidän täytyy pyrkiä torjumaan negatiivisia kertomuksia ja viedä eteenpäin EU-oikeuksia arvoja, mukaan lukien yhteydessä kuningaskunnassa, jossa Theresa May on luvannut meidät, poistaa meidät perusoikeuskirjasta, jos Brexit toteutuu. Hävetköön EU on johtotähti useimmille maailmassa ja meidän täytyy sitä suosia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kosta, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Minä haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä, jota olemme tehneet yhdessä, kaksi valiokuntaa yhdessä. Tämä on tärkeää, sillä nykyisessä eurooppalaisessa tilanteessa tarvitsemme todellakin tämän uuden ohjelman, joka yhdistää kaksi aikaisempaa ja Kuten edustaja Guillaume sanoisin, että me emme saa jättää kansalaisuuden rakentamista sivuun. Arvot ja perusoikeudet, kuten otsikkokin sanoo, meillä on jo ohjelma, jonka monet tuntevat hyvin, opiskelijat ja niin edespäin. Ja meillä on Euroopan kansalaisuuden ohjelma. Nyt meidän täytyy ottaa tietyllä tavalla tällainen mukaanottavuus mukaan. Tästä puuttuu kaksi asiaa. Ensinnäkin äh, äh, muisto, historiallinen lähestymistapa, kuten todettua, se, että me rakentaisimme tätä yhteistä historiaamme ja myöskin kansalaisuudessa Euroopan integraation arvoja ja historiaa tulee tuoda esiin. Me voimme näin vastustaa kaikenlaisia ääriliikkeitä, joita Euroopassa tällä hetkellä nousee. Ja tästä syystä me toivoisimme, että tämä ohjelma olisi näkyvä, että sillä olisi kylläksi resursseja, että koko parlamentti puolustaisi ohjelmaa ja myöskin äh, sen kompetenssia kansallisuuden alalla. Äh, olipa sitten kyseessä muodollinen tai epämuodollinen työ. Ja tässä yhteydessä haluaisin myöskin äh, tuoda esiin äh, uskontojen välisen, äh, yhteisöjen välisen dialogin. Tämäkin on jotakin, minkä kautta voimme eurooppalaista veljeyttä rakentaa. Kiitoksia. Up. Paljon kiitoksia. Siirrymme nyt puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä. Aloitamme nyt väsymättömästä edustajaa Notis Mariasista. Olkaa hyvä. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το πρόγραμμα θα δοθεί miljardi euroa käytetään tämän ohjelman tukemiseen tarkoituksien ja kansalaisten tukemiseen. Minusta paras tuki kansalaisille tulisi ennen kaikkea siitä, annetaan työnäkymiä ihmisille. Se on ainoa tapa saada ihmisarvoa. Ja meillä täytyy olla myös nuorison takuu tuettuna. Huomaa, että summat, joista puhutaan täällä, antavat mahdollisuuksia monille ihmisille jatkaa sitä, mitä ovat tehneet aiemminkin niillä varoilla, jotka ovat olleet muualla käytössä, miksi muuttoliikkeen osalta. Meidän pitää olla siis varovaisia. Nämä rahat tulisi osoittaa kouluille, alueille, yliopistoille ja luonnollisesti niitä pitäisi myös asettaa siinä käyttöönolla torjutaan kristittyjen kanssa vihaa. Vuonna 2017 yli 500 iskua Kreikassa ortodoksista kirkkoa vastaan. Tämä on vakava kysymys, joka täytyy myös kattaa tällä ohjelmalla. Kiitos. Grazie mille. parola Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Epitidios. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Eh, se mie epochi Kiitoksia, puhemies. Aikana, jolloin kaikki EU-jäsenvaltiot kohtaavat taloudellisia ongelmia ja ihmiset kärsivät, Euroopan unioni on päättänyt ottaa käyttöön rahaston ja arvot ja oikeudet ohjelman. Se sisältää ehdotuksia, jotka maksavat miljardeja ja niiden tavoitteena on suojata tasa arvo demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja puuttua kaikenlaiseen väkivaltaan. Jonkun pitäisi kyllä painottaa kuitenkin tässä Euroopan unionissa sitä, että demokratia, tasa-arvon hamuaminen ja kaikenlaisten oikeuksien kunnioittaminen on seurausta tietoisuudesta – eikä sen muokkaaminen tapahdu mikään spekulaatioiden avulla. Kreikan kansan edustajana. minusta minulla ei ole oikeutta sopia tämän Euroopan veromaksajan rahan tuhlaamisesta. Euroopan unioni pyrkistä viemään eteenpäin, mutta minä en sille tukea, niin anna ja vetoan muihin, että muutkin tekevät näin.